Okay, friends, we'll slowly start the meeting so that those of you who has forgotten your voting card... Aloitamme pikkuhiljaa kokouksen. Ne, jotka tarvitsevat vielä äänestyskorttia ennen kuin ryhdymme äänestämään, voivat sen nyt tässä välillä hankkia. Ehdotan, että lähdemme liikkeelle kohdasta yksi esityslistalla. Voimmeko hyväksyä esityslistan ilman muutoksia? Kyllä. Tulkkaus on käytössä kaikilla kielillä paitsi kroatian kielellä. Kun kyse on sidosryhmävuoropuhelusta aivan erityisesti, koordinaattorit päättivät, että työehtoihin liittyen EU-ssa lisäisimme aihelistalle nimenomaan sidosryhmän vuoropuhelun vuodelle 2018. Pyrimme siis ennakoitaviin ja avoimiin työskentelyolosuhteisiin. Siteeristö on ollut jo pääosastoon kom yhteydessä. Esittelinä tässä aiheessa on äh, edustaja Calve Chambon. Tarkoitus on pyrkiä järjestämään oikeaa hetki, päivämäärä ja paikka tälle vuoropuhelulle. Sitten kohta kolme ilmoituksissa. Huomattava muutos on nyt tehty kokousaikatauluun. Me emme pidä valiokunnan kokousta 16. ja 17. toukokuuta, vaan tämä kokous siirretään maanantaille 14. toukokuuta ja tiistaille 15. toukokuuta. Kyllä. Luonnollisesti maanantaina kokoonnumme kello 15-18.30 ja tiistaina meillä on täyden päivän kokous. Kohta kolme esityslistalla raportti meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista. Haluamme tilastoihin yhteiset puitteet Eurooppaan. Silloin kyse on kotitalouksista ja yksilöistä ja otannoista. Edusta, äh, tässä esittelinä on Metseriksi ja kolmikantaneuvottelut käynnistyvät tänään. No niin, me olemme valmiina äänestämään. Ja lähdemme liikkeelle jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista. Onko kaikilla äänestyskortit? Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin hyväksytty. 13. Tarkistamme tämän koneella. Äänestys alkaa. And the vote is now closed. Äänestys päättyy. Hylätty viidellä äänellä. Sitten kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 Suullinen tarkistus SED-ryhmästä. Puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 ja 108 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että se oli hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Aa, hylättykö? No, tarkistamme tämän. Tarkistus 25 koneella. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Neljällä äänellä. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan. Tyhjää. <clears throat> Sanoisin hylätty. No niin, tarkistamme. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kuudella äänellä. 150 puolesta vastaan. Tyhjää. Sanoisin hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 ja 170 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi. Aha, tarkistamme tämän. Tarkistus 40, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty seitsemällä äänellä. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Älkää hän jutelko, kun äänestämme. Kiitos. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että tarkistamme tuloksen. Tarkistus 45 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty kuudella äänellä. Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. 57 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty seitsemällä äänellä. Tarkistus 4 ja 58 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Edustaja Kosa. Äänestyskirjakas. Anteeksi. 58 tarkistuksen olen vetänyt takaisin. On, olen vetänyt sen takaisin, niin pyydän, että jätätte sen huomiota. we vote on? Niin. Minulla ei ollut tätä tietoa, mutta me äänestämme nyt pelkästään tarkistuksesta neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 63 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. 61 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 äänellä. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta 60 raukeaa. 62 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta. Vastaan 65 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus 65. Äänestys päättyy. Hyväksytty viidellä äänellä. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 ja 75 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 kohta kohdalta SDn pyynnöstä ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hylätty, mutta parempi tarkistaa. Tarkistus 11 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kymmenellä äänellä. Toinen osa. Tarkistus 11, se raukeaa siis. Sitten 85 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 ja 92 yhdessä. Ne ovat identtisiä. Tässä on esittelijän sullen tarkistus. Euroopan parlamentti ja erityisesti sen työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 91, näin ollen raukeaa. No niin, sitten äänestämme neuvoston päätöksestä näin muutettuna. Äänestämme koneella. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Kaksi liikaa. Kaksi kansanpuolueesta on nyt liikaa. It's carried by 30. Hyväksytty 36 ääntä puolesta, 11 vasta-ääntä ja yksi tyhjä. Sillä välillä siis. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma vielä 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme nimenhuutoäänestyksenä tästä lainsäädäntöpäätöslauselman luonnoksesta kokonaisuutena. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 34 10. Yksi tyhjä ääni. Thank you for that. Kiitokset tästä ja kiitokset esittelijälle työstä. Sitten siirrymme eteenpäin esityslistalla. Äänestämme seuraavaksi edustaja Rolänin mietinnöstä. Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille – ja aloitamme kompromissi koosta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi MA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi N. N. Niilo. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää, hylätty Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 89. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten johdanto-osan äh, kompromissi E. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus siirrymme kompromissi C. -hän. Kompromissi C. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten tarkistus 100 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten kompromissi O puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 23 sivulla 7. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi B seuraavalla sivulla puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksy, ylätty. 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi D. David puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5. Ei. Se raukeaa. Eli tarkistus 40. Sivulla 10. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi F. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi G puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi H puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi I puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 54. Ei se raukeaa. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 62. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme koneellisesti 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. EPPllä yksi liikaa. Hylätty. Tarkastus 10 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 63 raukeaa. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 raukeaa. 12. Ja sitä ei äänestetä. Eikä myöskään tarkistuksessa 13. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemänkymmentä raukeaa. kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten äänestämme mietintöluonnoksesta näin muutettuna puolesta vastaan. A, ah, nimenhuutoäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? yksi puolesta, ei yhtään vastaan ja seitsemän tyhjää. Tämä merkitsee sitä, että me äänestämme päätöksestä lähteä toimielinten välisiin neuvotteluihin hän ehdotuksen mukaan äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Ah, tämäkin on tehtävä sähköisesti. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty 46 puolesta, joten lähdemme toimielinten välisiin neuvotteluihin. Samoin kuin, että voimme myös sanoa, että Claude Hollande on tehnyt erittäin hienoa työtä hyvin äh, konkreettisessa asiassa ajatellen eurooppalaisia äh, Eurooppa-vaaleja, eikä vain yhdelle puolueelle, vaan kaikille. Joten jos haluaa kannustaa ihmisiä ottamaan äh, osaa vaaleihin. Sitten siirrymme kohtaan viisi, kohtaan kuusi, Puheenjohtaja korjaan. On the youth strategy by Mr. Eli EUn nuorisostrategia koskeva täytäntöönpanoraportti. Aloitamme kompromissista yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment 40 Tarkistus 44. Anteeksi, menee kompromissiin 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Taas 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6, anteeksi, tarkistetaan 63. Äänestys alkaa. And the vote is closed on amendment six. Äänestys päättyy ja se on hyväksytty äänin 30 15. Tarkoitus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 82. Vote is open and the vote is now. Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 ääntä puolesta. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 91 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 101 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan 101. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy ja se on hyväksytty 29 puolesta. Tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta We check Tarkistamme 104. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 104. Hyväksytty puolesta 31 ääntä. Siirrymme tarkistukseen 105. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 106. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Me todistamme 106 ja äänestys alkaa. Is now closed on 106. Sen hylätty. Tarkistus satta yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme toisen osan. Äänestys alkaa. The vote is now closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 31 ääntä vastaan. Tarkistus 121 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme kompromissin kaksi koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty hylätty 2081 ääniin. Kompromissi numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Tarkistus yksi raukeaa. Joten taistus yhdeksän seuraavalla sivulla. Se on kohta kohdalta näissä, jota EPP-ryhmä on pyytänyt ensimmäistä osasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toisesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt toinen osa tarkastetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy toisesta osasta hylätty yhden äänen enemmistöllä. Nyt Ö, johdontason kappaleet, tarkoitus 10 puolesta vastaan tyhjää. Tämä on tarkistettava. Anteeksi. Ja äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 12. And, uh, uh, the vote is... Äänestys äh, jälleen on nyt päättynyt. Ää, äh, se on hyväksytty. Tarkistus 14. Puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Täytyisyys 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Täytyisyys 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistamme. Tarkistus 17, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta, 18 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistamme. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 puolesta. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt tarkistus 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 30, tarkistetaan 33, äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty 26 äänellä, 33 neljä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 35 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, ja 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme lausuntoluonnoksesta. Muutettuna äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja se on hyväksytty. 40 puolesta 5 vastaan, kaksi tyhjää. Kiitokset tästä ja kiitos valmistelijalle tästä panoksesta. Menemme seuraavaan kohtaan Essistalle, joka on koulutuksen nykyaikaistaminen Euroopan unionissa. Compromise A. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi FA. Se raukeaa. Menemme kompromissi B seuraavalla sivulla puolesta. Nyt kompromissi S puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S löytyy sivulta kaksi. Shall we take it once again? Otamme se, otamme se vielä uudestaan. Kompromissi S puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme tämän kompromissi B. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 puolesta ääntä ja 20 vastaan. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Sitten kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan Tarkistamme tämän kompromissi Äänestys alkaa. And the vote is now closed. And it... Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta ääntä ja 22 ääntä. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan. Sanoisin, että hylätty. No, tarkistamme sen. Tarkistus 48. Uh, and the vote is open and the vote... Äänestys päättyy. Hylätty. 27 vasta ääntä 21 puolesta. Seuraavalle sivulle. 61 puolesta vastaan tyhjää Sanoisin hyväksytty. No, tarkistamme. Tarkistus 61. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta 20 vastaan. 62 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 75, toinen osa. Vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistamme. Kompromissi M. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 ääntä puolesta. Tarkistus 91. Suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että se oli hylätty mutta tarkistamme. Second part of... Toinen osa. Toinen osa, tarkistus 95. Äänestys alkaa. The vote is now closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 ääntä puolesta. It's carried by 28 votes. And then you have Then we go to... Sitten kolmasosa. Puolesta kolmasosa. Vastaanet. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme näin muutetusta lausunnosta koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26 ääntä puolesta ja 20 vastaan. Kiitos esittelijälle. We go to... Ja sitten me siirrymme seuraavaan asiaan. Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano. Aloitamme äänestyksen kompromissista yksi puolesta vastaan tyhjää. Nyt olen epävarma. Kompromissi yksi koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytte. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. 31 koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. Tasapeli eli hylätty. Tarkistus 33 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 34 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan. Tarkistamme. Kompromissi 10, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan. Tarkistan kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27, 27 äänellä. Tarkistus 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 68 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 69 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten äänestämme lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 26 ääntä vastaan 18. Onnittelut valmistelijalle. Sitten siirrymme toiseen hyvin mielenkiintoiseen aiheeseen esityslistalla, nimittäin vanhempien ja hoitajien työ- ja yksityiselämän tasapaino. Those of you who uh, won't stay to listen to the debate on work-life ne, jotka eivät halua jäädä kuuntelemaan keskustelua vanhempien ja hoitajien työ- ja yksityiselämän tasapainosta, niin pyytäisin, että poistutte suonesta sen kummempia mölyämättä. Yritän tällä luoda eh, hyvät olosuhteet esittelijälle tässä hyvin tärkeässä asiassa. Okay. Ah. <laughs>

Yes, we'll go direct. Menemmekin sitten suoraan seuraavaan asianistuslistalla, joka on vanhempien ja hoitajien työn ja vapaa-ajan tasapainoja ja esittelijä Kasalaan puheenvuoro. president. Kiitos puheenjohtaja. Aion puhua Maltaa tänään, kun se on mahdollista, kun on mahdollista käyttää äidinkieltäni. Niin No niin. Viime kuukausien aikana työ tämän direktiivin parissa on ollut erittäin tärkeää. Me olemme pyrkineet saattamaan politiikan Euroopan tasolta alueelliselle tasolle politiikan, jonka ihmiset todella voivat ymmärtää. Joten minusta on tärkeää, että me estelisimme tämän lainsäädännön hiukan ennen Euroopan parlamentin vaaleja, siksi että se vaikuttaa eurooppalaisiin perheisiin. Tavoitteena on parantaa tasapainoa perheelämän ja työelämän välillä. Se merkitsee sitä, että loma, jonka vanhemmat ja hoitajat voivat ottaa – Tämä on hyvin tärkeää, koska tätä kautta voidaan myöskin parantaa sitten myös työskentelyolosuhteita. Ja me näemme, että meillä on tiettyjä velvoitteita työllisyyden alueella. Komissio toteaa, että isien pitäisi ottaa lomaa vähintään 10 päivää sairausloman perusteella. Ja minusta tämä pitäisi laajentaa koskemaan myöskin tapauksia, jolloin on kysymys adoptoiduista lapsista. Ja silloin, kun on kysymys henkilöistä, joita pidetään isinä kansallisen lainsäädännön perusteella, minusta tämän loman tulisi olla palkallista, tämä se maksaa korvausta samalla tavalla kuin sairauslomasta, ja sen tulisi heijastella sitä eurooppalaista lainsäädäntöä, joka heijastelee lainsäädäntöä joka koskee lomaa, joka otetaan lapsen syntymän yhteydessä. Ehdotan myös houkuttimien luomista sille, että lapset jakaisivat vastu, vanhemmat isät jakaisivat vastuun, kaikki vastuut lasten kasvattamisessa. Ja minusta tämä ongelma, johon tässä voidaan tarttua, on nimenomaan suuri ero jäsenvaltioiden välillä, mitä tulee tähän sairauslomaan. As hamsa usebain talpaga gross. 75 prosenttia bruttopalkasta olisi perustana tässä, jolloin ei pitäisi olla mitään eroja jäsenvaltioiden välillä enää. Mitä sitten tulee ikään? Niin pitkään kuin vanhemmat voivat hyötyä tällaisista oikeuksista, niin olen kuunnellut tässä yhteydessä myöskin sidosryhmien palautetta ja tavannut eh, kummankin osapuolen siitä lähtien, kun me nimitettiin esittelijäksi. On siis kun kumpaakin osapuolta, jotka ovat sanoneet, että tässä pitäisi mennä pitemmälle, jotkut taas ovat sanoneet, että tämä menee liian pitkälle. Jotta saataisiin aikaan tasapaino, voisin sanoa, että siihen tehtävä työ ei ole ollut kovinkaan helppoa. Ja toivon, että saan tässä aikaan yhteistyöllä tuloksia täällä parlamentissa. Jotkut eh, sidosryhmät ovat olleet hiukan huolissaan tästä, joten minä olen rajoittanut tätä ikärajaa niin, että se pudottaisi sen 12.10. mitä tulee perheeseen ja hoitajiin, komissio ehdottaa korvausoikeutta viiden päivän loman muodossa vuosittain, joka maksettaisiin samalta perusteella kuin äh, sairausloma. Ja minusta tätä tulisi korjata, niin hoitajat saisivat saman kuin vanhemmat. Eli 75 prosenttia äh, bruttopalkasta. Ja ja tämä siis lisäyksenä palkkaan, eikä suinkaan korvausperusteena sairauslomaa. Ja tämä direktiivi ja siihen liittyvät ehdotukset, niitä vahvistavat määräykset, jotka rohkaisevat jäsenvaltioita edistämään edelleen lasten eh, hoidosta vastaavia laitoksia ja minun suurin osa, suurin minun tekemästäni työstä tämän mietinnön parissa on keskittynyt sellaisiin toimenpiteisiin, joilla voitaisiin e, suojella ja auttaa pieniä keskisuuria, keskisuuria yrityksiä, etenkin mikroyrityksiä, siis tällaisia yrityksiä, jotka ovat e, meidän taloutemme selkäranka. Ne tarvitsevat meidän apuamme enemmän kuin suuret yritykset. Niillä hän on enemmän resursseja. Ja tässä syystä olen varmistanut sen, että tämän lainsäädännön ehdot eivät aiheuttaisi lisää taakkaa taloudellisesti tai juridisesti mikro, pienille tai keskisuurille yrityksille. Esittelijänä minä olen tähdännyt siihen, että saisimme aikaan hyvän tasapainon – joka on pantavissa toimeen, eikä pelkästään auttaa vanhempia, vaan myös työnantajia. Yhdessä voimme varmistaa sen, että tämä direktiivi saa aikaan myönteisen vaikutuksen molemmilla, molemmilla puolilla ja että kaikki voivat hyötyä tästä, näistä ehdotuksista. Ja lopuksi vielä, herra puheenjohtaja, haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja luonnollisesti myös heidän henkilöstöään – jotka ovat olleet hyvin kärsivällisiä. Ja luonnollisesti me kiitän tietysti omaa henkilöstöäni. Meidän äh, tilanteemme ei ole tässä kenties helppo, mutta uskon, että näillä toimenpiteillä me tulemme jättämään jäljet tästä vaalikaudesta. Mitä selkeämpi meidän viestimme Siis se viesti, että parlamentti on voimakas, ja jos parlamentti on voimakas kolmikantaneuvotteluissa, ja jos me olemme yhtenäisiä, se tulee johtamaan myönteisen vaikutukseen koko Euroopan unionissa. Kiitos. Thank you, Mr. Kasa. Kiitos, herra Kasa. Maria Erena on varjoistelija, mutta uskon, että se on nyt ähm, sitä Gerius, joka puheen puolestaan. Kiitos. Maria Reena on meidän esittelijämme, mutta hän on nyt juuri missiolla. Pyydän anteeksi, että hän ei ole paikalla. Haluaisin aloittaa hänen ja ihan itsenekin puolesta kiittämällä esittelijää hänen erilaisesta työstään tähän mennessä. Jos katsotaan näitä kolmea periaatetta tässä ehdotuksessa, se, että voidaan yhdistää työ ja yksityiselämä, taistella köyhyyttä vastaan ja naisten epävarmoja työpaikkoja sekä taistella stereotypioita vastaan, jotka viittaavat niihin toimiin, jotka perinteisesti on korvamerkitty miehille ja naisille. Johtuen näistä periaatteista meidän täytyy tehdä kovaa ja rakentavasti töitä koko neuvotteluprosessissa, koska nämä ehdotukset voivat todellakin täyttää nämä kolme periaatetta, jotka ovat hyvin lähellä meidän sydämiämme. Pidin hyvänä esittelijän tarkistuksia liittyen siihen, että vanhempainlomaa ei voida siirtää sekä että työntekijät saisivat äh, kohtuullisen äh, palkkatason äh, äitiys- tai vanhempainlomalla. Komissio puhui tästä, että tämä korvaus oli siis sairauskorvaustasolla mutta tässä ei ole mitään harmonisointia Euroopan tasolla ja että sairausturva tai sairausaika korvaus joissain maissa maksetaan täysin ja joissain vain 60-70 prosenttisesti palkasta. Tai vielä pahempaa, vain 20-30 prosenttia, kuten Slovakiassa. Joten tässä luotaisiin epäreilu tai epätasapaino eri järjestelmien kesken. Jos tämä, tässä linkitettäisiin sairasloma ja, ja vanhempainloma. Silloin me vaikuttaisimme myös siihen, miten yhteiskunta näkee perheet ja vanhemmat, ihan kuin vanhemmuus olisi sairaus. Meidän täytyy meistä on välttämätöntä, että tähän löydetään toisenlainen näkökulma tähän korvausasiaan. Ja voisimme mahdollisesti tukea esittelijän ajatusta, koska kansan ajatuksella, ajatuksessa pyritään korvaamaan vanhemmuutta. Ja esittelijä ehdottaa, että tämä korvaus olisi 75 prosenttia. Henkilökohtaisesti uskomme kuitenkin, että olisi mentävä hieman pidemmälle. Ja no, SND-ryhmä on samaa mieltä tästä teknisestä ja olen henkilökohtaisesti vakuuttunut, että kyllä me löydämme tähän ratkaisun. If we cannot follow the rapporteur thesis on the parent. Ja sitten mitä tulee tähän vanhempaan loma korvaukseen. Tämä on yksi sitä tärkeimmistä asioista tukea isiä ottamaan lomaa. Sen vuoksi tätä ei voi mitenkään liittää tähän sairaskorvaustasoon. Koska miten sitten slovakiisat voisivat ottaa vanhempainlomaa, jos saisivat vain 20 prosenttia palkastansa päinvastoin. On tärkeää, että voidaan taata kohtuullinen hyvä korvaus isyysloman aikana. Maria Reena tulee esittämään vähintäänkin kaksi tarkistusta. Yksi liittyy isyyslomaan niin, että se olisi pakollinen. Oikeutus on yksinkertainen, koska se takaa sen, että miehet osallistuvat lasten koulutukseen varhaisesta alusta alkaen. Ja tällä tavalla varmistetaan, että miehet osallistuvat perheen rakenteisiin. Toinen liittyy tämän ehdotuksen kattavuuteen. Esittelijä haluaa laajentaa tämän kaikkiin työntekijöihin, myös epätyyppisiin työn, töihin ja työntekijöihin, samoin kuin esimerkiksi yksityisyrittäjiin ja ammattiharjoittajiin. Sen lisäksi hän ei halua tähän... Ei. Hän haluaa tähän myös tällaisen palomuurin niin, että tällä ei voida mitenkään vähentää työntekijöiden sosiaalisia ja muita oikeuksia. Tämä liittyy hyvin paljon myös erilaisiin työmuotoihin ja siihen, että meidän täytyy huomioida ja pitää kiinni työntekijöiden tarpeet. Minä uskon, että oikea tasapaino olisi löydettävä. Meidän täytyy löytää tasapaino tähän ehdotukseen ja kaikkein tärkeintä on varmistaa työntekijöiden oikeus joustaviin työn aikoihin ilman, että kuitenkaan vaarannetaan yritysten olemassaoloa. Meidän yhteinen tavoitteemme on saada aikaan mahdollisimman vahva sopimus parlamentin tasolla. Tällä direktiivillä voisimme osoittaa, että Eurooppa on solidaarinen ja sosiaalinen ja kaikki progressiiviset voimat tähän pyrkivät ja lasken tähän myös naapurini tässä vieressä. Kiitos. On Korva Ribeiro nyt korvamassa jonkun, täällä ei Yes, sorry, madam. Ante. Rova McIntyre, en nähnyt teitä. No niin, on teidän. Behind Mrs. Ribeiro. Niin, piileskelin täällä Riberon takana. Kiitoksia, puheenjohtaja. Varjoesittelijämme tässä aiheessa on pahoillaan, että hän ei tänään voi olla paikalla. Hän on kuitenkin lähettänyt minulle näkemyksensä, joista mielelläni teille kerron. Hän toteaa, että kun hän on tarkkaan lukenut esittelijän ajatukset, niin hän voi ilolla todeta, että heillä on yhteiset näkemykset siitä, miten komission ehdotusta voitaisiin parantaa. Hän on myös esittelijän kannalla siinä, esittelijän kannalla naisten oikeuksien valiokunnassa, että nämä vaatimukset ovat varsin kohtuullisia ja realistisia. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö hän tukisi komission ehdotusta Tämä on hyvin tärkeä oikea-aikainen ehdotus. Janan oman, omat tarkistukset ottavat huomioon seuraavat kysymykset ja haasteet. Ensinnäkin tarvitaan lastenhoitoinfrastruktuuria. Tämä on aivan oleellisen tärkeä aspekti, jotta voidaan helpottaa naisten lisääntyvää osallistumista työmarkkinoille. Tietenkin sillä edellytyksestä nainen ja, ja perhe tätä itse haluavat. Täytyy myös arvioida vaikutuksia yrityssektorilla. Esittelijähän omissa tarkistuksissaan ottikin jo huomioon ne rajoitteet, joita tästä koituu pk-yrityksille ja mikroyrityksille. Ymmärrämme sen, että kaikki eivät kenties tue tätä, mutta on kuitenkin fakta, että tietyt joustavat työaikajärjestelyt voivat koitua epäoikeudenmukaisesti pienten yritysten tappioksi. Hän myös tunnustaa sen, että vammaisten lasten vanhemmat ovat erilaisessa epäoikeudenmukaisessa tilanteessa tarkoitus on nostaa lapsen vähimmäisikää, jonka perusteella voidaan hakea vapaata. Jana katsoo, että tämä on varmasti hyvä neuvotteluperusta kompromissille. Jana kannattaa sitä, että vähimmäisikä nostettaisiin 12 vuoteen silloin, kun lapsella on erityistarpeita. Ja silloin, kun kyse on joko vammaisista lapsista tai sellaisista, joilla on jonkinlaisia erilaisia hoivatarpeita. Ja nämä on aivan erityisesti kiinnittänyt huomiota hoitajien tilanteeseen. Hän aikoo ehdottaa sellaisia tarkistuksia, jotka heijastelisivat erilaisia järjestelyjä vielä paremmin esimerkiksi silloin, kun kyse on epävirallisesta hoivatyöstä. Hän kuitenkin mielellään tekee yhteistyötä näissä asioissa kanssanne. Vielä lyhyesti, kenties vain puhua hieman yhdistyneen kuningaskunnan kannasta. Kantahan on erilainen. Kun tämä oikeus sitten hoitajilla olisi aivan uusi eh, oikeus. Esimerkiksi yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä on määräyksiä, eh, jotka nyt olisivat tässä direktiivissä mukana, eli vanhempainvapaa, isyys, vapaa sekä oikeus joustavaan työkajärjestelyyn. Tämä ehdotus voisi mm, olla ristiriidassa kansallisten hyvien käytäntöjen kanssa kansallisella tasolla. Nykylainsäädännössä yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole oikeutta hoitajan erityisjärjestelyihin, mutta vanhemmat on huomioitu. Eli pitäisi löytää tasapaino hyvin toimivien olemassa olevien järjestelyjen suhteen ja saman aikaan tulisi varmistaa, että tämän ehdotuksen tavoitteisiin päästäisiin. Haluan kiittää esittelijää tästä aiheesta. Thank you. Kiitos. Ja nyt Rova Weber. And, uh, yes, allow me to... Kiitos uh, puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää hänen hyvin viisaasta lähestymistavastaan jotta saataisiin aikaan jotain, jota voitaisiin laajasti tukea parlamentissa. Tämä on tärkeää, jos me haluamme päästä eteenpäin tämän direktiivin suhteen ennen mandaattimme loppua, koska ainakin neuvostossa nähtävästi näkökulmat ovat, tai näkemykset ovat hyvin erilaiset kuin ne, mistä me täällä nyt keskustelemme. Ja kun puhutaan työelämän ja yksityiselämän tasapainosta, niin sitä ja sen yhteydestä vanhempainlomaan, niin no. Tämä on mielenkiintoinen lähestymistapa, että ei lähettäisi tähän sairaslomakorvaukseen, vaan prosenttiosuuteen. 75 prosenttia voisi olla hyväksyttävä taso. Me tiedämme, että Tutkimukset ovat osoittaneet, että isät äh, haluaisivat 85 prosenttia, jos he ottavat tämän loman. Mutta tästä voidaan vielä neuvotella. Hämmästyttää, että jotkut äh, näistä näkemyksistä näissä monissa monissa kokouksissa ja tapaamisissa, niin ihmiset suhtautuivat tähän ihan kuin rakas, raskas on jotain, mikä tapahtuu ku, ihan tuossa yhdessä yössä. No ei, kyllä se yhdeksän kuukautta kestää. Joten kyllä meillä on tässä aikaa valmistautua. Ja ei synnyttäminenkään tapahdu tietämättä. Yleensä tietää, koska se tapahtuu. Joten voi hoitaa asiat äitien ja isien kanssa. Samoin myös pk-yrityksissä ilman, että niin, että ei, ei häiritä toimintaa. Mutta ihmisten täytyy keskustella, neuvotella, ja minä uskon, että se on täysin mahdollista. Tarkistuksella tuen myös ajatusta näistä joustavista työjärjestelyistä, koska minä uskon, että se on työmarkkinoiden tulevaisuus. Ja siitä täytyy keskustella keskustella jälleen kerran työnantajien ja työntekijöiden kesken. Kannatan myös, ja tulen tekemään todennäköisesti tarkistuksen myös sitä, että otetaan mukaan kaikki työntekijät, myös ammatinharjoittajat. Kuulin, että isyys lomaasta tehtäisiin pakollista. En usko, että me voimme mennä niin pitkälle. Eh, eh, tiedä, että toki voidaan muokata miesten äh, käyttäytymistä tätä kautta, mutta tämä on asia, josta me varmasti puhumme vielä neuvotteluissa. Ja tuleeko tämä ikäraja olemaan 12 vuotta isyyslomalle tai onko se vain lapsille, joilla on erityistarpeita, onko se 10, 12? No, tämä on tällainen neuvotteluasia, tärkeintä on se, kuinka pitkä tämä isyysloma on. Koska olen kuullut neuvostosta, että he suhtautuvat hyvin tiukasti siihen, että tämä olisi mahdollisimman rajallinen. Ja toivon, että me saamme työllisyysvaliokunnassa vahvan mandaatin annettavaksi esittelijälle neuvotteluihin. Koska jos, me olemme jakautuneita, tämä tulee olemaan vielä vaikeampaa. Joten peukut pystyyn ja kovaa työtä. Thank you, then I... Kiitos. Gue. Tania González Peñas. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluan kiittää esittelijää hänen puheenvuorostaan, hänen työstään mietinnön parissa ja myös niistä selityksistä, jotka hän on täällä meille kertonut mikä liittyy tähän painopisteeseen, joka tässä liittyy. Haluaisin mainita konkreettisesti kolme elementtiä, jotka minusta näyttävät tärkeitä tässä. Herra Kasan ehdotuksessa ensinnäkin viittaus eh, näihin eh, olosuhteisiin, joka puuttuu komission esityksestä ja siinä puhuisimme myöskin sitä, että täytyy syventää tätä ulottuvuutta, joka on ehdotaan välttämätön sille, että voidaan saavuttaa tasapainoa, työ, tasa-arvoa työmarkkinoille ja myöskin julkisella sektorilla täytyy, tapahtua enemmän kehitystä tässä mielessä. Toiseksi haluaisin sitten, tässä on puhuttu myöskin siitä, että tämä vanhempien lomien siirtämä sitten mahdottomuus, tämä on tärkeää, jotta voidaan saada aikaan tasaisempi työnjako vanhempien kesken ja myöskin ajattelen tilannetta työmarkkinoille. Ja sitten se, mikä on prosenttiosuus bruttopalkkasta, joka liittyy tämän pitäisi olla saman tasolla kuin se ei voi olla sairauskorvauksen korvauksen tasolla, koska tässä on suurta eroa. Tässä on tietty uusi taso, joka voisi olla vähintään tästä korvauksen tasona. Sitten on uusia elementtejä, joiden osalta voitaisiin hiukan kunnianhimoisempia tässä mietinnössä. Ja näitä on viisi tällaisia elementtejä. Ensinnäkin konkreettinen prosentti, jossa 25 prosenttia bruttopalkasta, joka liittyy nimenomaan vanhempailomien korvaukseen. Minusta tämä eh, ei ole riittävää, jos ajatellaan, kun tämä palkka kuitenkin on suhteudessa siihen, että miehet, erityisen eh, miehet, miesten osalta, jotka nauttavat yhdessä, kuitenkin tämä maksaa 100 prosenttia, mahdottaisi kuitenkin sen, että itse asiassa miehet ja naiset käyttäisivät tätä lomamahdollisuutta, jonka tämä voitaisiin tällä tavoin varmistaa. Toiseksi asiassa sitten tämä isä, isyysluvan luvan tulisi olla pakollinen. Isyysluvan eh, tietysti kunnostettava on se, että nimenomaan että miehet naiset ovat tasavertaisia, joten Euroopan lainsäädännön täytyy taata se, että on olemassa vähintään tämä kaksi viikkoa vähintään – eli jos tämä liittyy lapsen syntymään tai adoptioon, ja tämä maksutaso oli vähentää sama kuin äitiysloman yhteydessä, ja sitten korvatarjoissa liittyvät työntekijöiden oikeuksiin, ja ne tekstit, joista on tässä yhteydessä pyritty poistamaan. Me katsomme, että yrittelijä, yritys, sen ei se voi olla oikeutta hylätä työntekijän pyyntöä tässä olemassa. Tämä on oikeus, joka täytyy olla tauttu ja se ei voi olla riippuvainen siitä, mitä yritys päättää asiasta. Sitten tässä on lukuisia viittauksia, liittyvät pk-yrityksiin, mikroyrityksiin. Me olemme hiukan huolissamme tästä. Pitäisi arvioida mikä vaikutus tällä ja komissio on tehnyt tässä selväksi sen, mitä ovat hyödyt pitkällä ja keskimmäisellä pitkällä tähtäyksellä yrityksille ja kasvulle ja työllisyydelle. Eli tätä kautta olisi mahdollisuutta huolehtia siitä, että tätä pyrittäisiin paremmin järjestämään käyttäen aikaa. Ja sitten lopuksi minusta tästä puuttuu viittauksia tällaisiin perheisiin, jotka, jossa on yksinhuoltaja, perheitä. Ja pyrkisin laittamaan myöskin tällaisen hoitajan käsitettä vähin, niin lähisukulaisiin. Ja se, mitä on tullut esille muissa yhteyksissä, on, että minun kaltainen katsottuna on virhe se, että on, tässä komissio on pyrkinyt tekemään tämä riippuvaiseksi tästä äitiysdirektiivistä, jotta saataisiin aikaan lisää sekä isyyslomaa että vanhempilomaa. Se on se tie, meidän pitäisi aika houkut, lisää kannustimia sen tuottamiselle ja, ja, ja niitä käsiteltäisiin yhdessä, joten pyrisimme kuitenkin tekemään kaikki, tuomme tukea tätä mietintöä neuvottelujen kautta ja tulemme tekemään äh, kaiken mahdollisen, jotta tulos olisi tyydyttävä. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Ja sitten Miroslav Mitrofanov, joka edustaa vihreitä. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijä Kasaa hänen tekemästään työstä, jonka tarkoitus on parantaa komissiolta saamamme asiakirjaa. Edustaja Zdanoka, niin kuin tiedätte, on kollegani, puoluekollegani ja entinen valiokuntamme jäsen. Hän on työstänyt tätä asiakirjaa jo paljon. Hän oli esittelijänä vuonna 2016 läheisessä aiheessa. Aion toimia hänen omaksumansa linjan mukaisesti hyvin pitkälti. Kenties pitäisi painottaa mikroyritysten ja pk-yritysten roolia vielä enemmän ja niiden kokemia ongelmia, aivan niin kuin esittelijäkin ehdotti. Mutta tähän pitäisi lisätä myös toinen ulottuvuus. Kyse on kuitenkin äh, ihmisten hyvinvoinnista, on tarpeen kenties tarkastella uudelleen äitiysvapaa-direktiiviä. Haluaisin erityisesti kiinnittää huomiota siihen tason, joka näissä etuisuuksissa oli, olisi. Etuisuuden tason tulisi olla ainakin samantasoinen kuin mitä työntekijä saisi sairausvapaan korvauksena. Tämä taso kuitenkin vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Joissakin eu jäsenvaltioissa vähimmäistaso on 40 prosenttia. Se ei riitä, jos puhumme riittävistä etu, etuuksista. Olisi hyvä, että kaikki etuudet olisivat täysimääräisiä. Komission ehdotuksessa on jo ehdotuksia isyysvapaasta. Niin kuin jo totesin, me ehdottaisimme, että todellakin tämä olisi täysimääräisesti korvattu. Sitten lapsen ikä vanhempain vapaassa tämä nostettaisiin 20 vuoteen. Emme voi hyväksyä sitä, että ikäraja laskettaisiin 10 vuoteen. Olemme jo kuulleet työnantajaliittoja ja tiedämme, että monet ovat huolissaan siitä, että lapsen ikää tässä nostettaisiin. Näemme kuitenkin myönteistä kehitystä, jos voidaan tällä tavalla tukea lasten ja vanhempien suhte, suhdetta ja sitten työntekijät voivat edesauttaa taas tuottavuuden kasvua yrityksissä. Vanhempainvapaa on sitten taas toinen ongelma tekstissä. aiomme esittää tarkistuksia näkemyksen mukaisesti. Alkuperäinen teksti, joka saimme komissiosta, ei niinkään ottaa huomioon hoitajien tilannetta tarvitaan myös jonkinlaista siirrettävyyttä näihin vanhempainvapaisiin. Erityisesti täytyy huomioida siis yksinhuoltajat. Katsomme, että viisi päivää ei ole todellinen hoitajan vapaa. Tätä kautta tulisi lisätä. Thank you and welcome to this. Kiitos ja tervetuloa tähän työllisyysvalikuntaan. EFTD Laura Agea ei ole paikalla, mutta korvaako joku hänet? Ei. ENF. Suomella on, se oli paikalla, korvaako joku hänet? Ei. Se merkitsee sitä, että siirrymme sitten niihin, jotka ovat pyytäneet puheenvuoron. Ensimmäisenä herra Kousa, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä aion pyrkiä olemaan lyhytsanainen. Minä haluaisin kuitenkin monia ajatuksia jakaa teidän kanssanne siksi, että itse mietintö luonnos on erinomainen teksti ja se innostaa meitä yhteiseen ajatteluun. Tavoitteet ovat sellaisia, että kaikki ovat niistä varmastikin yhtä mieltä on erittäin tärkeää, että saadaan aikaan työ- ja perheelämän tasapaino. Ja on tärkeää myöskin pitää mielessä se, että komission suunnitelma koskettaa perhepolitiikan kysymyksiä. Se on asia, joka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, joten pitää olla erittäin tarkkana siinä, että läheisyysperiaate ja suhteellisuusperiaate otetaan huomioon asianmukaisesti. Kuten täällä jo aiemmin on todettu, niin minäkin olen huolissani niistä äh, huolestuneisuus, sitä huolestuneisuudesta, joka koskettaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Ja koska komission vaikutusarvio ei riittävästi ota huomioon tässä syntyviä äh, rasituksia ja kustannuksia, eli miten tämä vaikeuttaa yritysten toimintaa. Pidän hyvänä sitä, että esittelijä on ottanut tämän asian erityisesti esille. Olen sitä mieltä, että on tärkeää, että järjestelmä olisi joustava. Se ei saa olla jäykkä, koska se pakottaa silloin ihmiset tekemään valintoja. He valitsevat joko perheen tai työn. Ja tällainen tämä voi johtaa jopa siihenkin, että jopa lasten määrä vähenee Euroopan unionin jäsenvaltioissa, jos on tällainen joustamaton järjestelmä. Minusta tämä vanhempainloma äitiysloma tai isyysloman kysymys on asia, jota pitää käsitellä erityisesti, koska se on erittäin tärkeä kysymys. On katsottava sitä, minkälaista käytännön kokemusta näistä on. On monia jäsenvaltioita, jotka antavat erityistä rahoituksessa tukea eh, silloin, kun lapsia on syntynyt myös isille, mutta kuitenkin vain harvat isät käyttävät hyväkseen tällaista aikajaksoa. Esimerkiksi Virossa on tällainen sadan prosentin palkkakorvauksen lisäksi olemassa mahdollisuus sille, että isät voivat olla puolitoista vuotta kotona lapsen kanssa, mutta vain 10 prosenttia isistä käyttää hyväkseen tätä mahdollisuutta. Olisi hyvä, jos me yhdessä pohtisimme sitä, miksi näin on. Siis vain 10 prosenttia käyttää hyväkseen mahdollisuutta. Olisi hyvä pohtia asiaa ihmisten kanssa yhdessä, pohtia sitä, missä saattaa olla virhe tai eh, mitä muuta voitaisiin tehdä. Ja vielä lyhyesti sitten Unkarin perhepolitiikasta. Unkarissa perhepolitiikan kysymyksiä käsitellään erityisen tärkeinä. Siksi me jatkuvasti mietimme sitä, että miten, pitemmän, miten ihmiset voisivat mahdollisimman pitemmän aikaa lapsen kanssa kotona ennen kuin palaavat takaisin työhön. Ja tärkeää on, että heille luotaisiin rahoituksellisia mahdollisuuksia tähän. Siksi Unkarin perhepolitiikan eh, ratkaisut ovat sellaisia, että suosittelisin niitä tarkasteltavaksi. En vain siksi, että minä itse olen unkarilainen, minusta nimittäin myös tämä Viron ratkaisu on hyvä, tämä puolentoista vuoden eh, isyysloma, mutta eh, Unkarissa voi tällaisen lapsesta huolehtimisen tuen saada siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Ja vanhemmat voivat mennä työhön jo silloin, kun lapsi on kuusi kuukautta kuusi kuukautta vanhaa. Mutta siksi on tärkeää, että me kuitenkin tuemme sitä, että ihmiset voivat palata takaisin työpaikalleen, jotta he todella voivat palata takaisin työpaikkaansa, nämä vanhemmat. Mutta en usko, että tätä voidaan tukea pelkästään rahoitusratkaisulla. Pitää myöskin kehittää lastenhoitomahdollisuuksia, joten tämän vanhempien mahdollisuuksia tukevaa järjestelmää täytyy kehittää edelleen. Minä haluaisin pohtia että kovasti esittelijän kanssa. Tulen itsekin tekemään eh, tarkistuksia tästä asiasta, koska tämä järjestelmä, jossa on näitä hoitomahdollisuuksia, on se, joka tukee sitä, että voidaan löytää tasapaino perhe- ja työelämän välillä. On todellakin eh, tärkeää, että tämä on hyvin tärkeä kysymys. Unkarissa on niille vanhemmille eh, lisäksi ylimääräistä lomaa, joilla on lapsi, joka on vammainen. Siksi, että tähän liittyy enemmän huolta ja on tärkeää, että voidaan tukea tällaisia vanhempia, niin että paremmin voivat toimia vanhempina. Haluan onnitella esittelijää ja odotan suurella mielenkiinnolla keskustelua, jota tässä tullaan edelleen käymään. Kiitos. Thank you. I'll give the floor to Madame Ribeiro. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar por agradecer ao colega David Casa. Kiitos puheenjohtaja. Haluan alkuun kiittää edustaja Kasaa hyvin tehdystä työstä. Hän on pyrkinyt löytämään tasapainon tässä aiheessa. Paljon kritiikkiäkin on kohdistunut tähän ehdotukseen. Monet ovat todenneet, että asia on lähtenyt huonosti liikkeelle, mutta on tärkeää, että saamme asia hoidetuksi eh, vielä tällä kaudella. Kansalaiset katsovat, mitä me saamme aikaiseksi tässä asiassa. Me täällä Euroopan parlamentissa todella edustamme kansalaisia legitiimisti. Näin ollen on tehtävä ero sen suhteen, mitä me teemme, siitä, mitä neuvosto tekee. Näin ollen täytyy muistaa, että vanhempain vastuu ja velvollisuudet eivät tietenkään pääty silloin, kun lapsi syntyy, vaan vastuu täytyy jakaa niin, että molemmat vanhemmat osallistuvat tähän. On myös viitattava muihinkin elämänvaiheisiin, joissa vaaditaan perheenjäsenten apua. Voi olla sairastumisia. On totta kai eri asia huolehtia flunssassa olevasta lapsesta kuin vaikkapa lapsesta, joka on sairaalassa syöpähoidoissa. Voi olla, että joutuu hoitamaan myös jossakin, jotakin muuta perheenjäsentä tai vanhuusta esimerkiksi omaisena. Tämäkin on yleisempää, kun väestö ikääntyy. On yhä kasvava tarve hoitaa yhteiskunnissamme vanhuksia. Olisi tärkeää, että teemme sellaisen ehdotuksen, joka ei koske pelkästään lasten hoitamista, vaan tätä lähestymistapaa tulisi laajentaa. Pitäisi puhua yleisesti perheelämän ja työelämän yhteensovittamisesta ja tasapainosta. Tarvitaan sukupuolten välistä tasa-arvoa tasapainoa ja täytyy toimia niin, että näitä etuisuuksia todella käytettäisiin, että kansalaiset tarttuisivat näihin mahdollisuuksiin. Edustaja Gerikkä. Ja, ganz herzlichen Dank. Gratulation. Kiitos. Onnittelut David Kasalle. Se, Siis ylipäätään siitä, että täältä käsitellään, mutta ongelma on se, että vanhempien työ- ja yksityiselämän tasapaino ei löydä ollenkaan tilaa tästä mietinnöstä. Tasapaino kenen, kes, keiden kesken ja minkä kesken? Se, että vanhemmuutta pidetään lomana, on loukkaus kaikille vanhemmille, oli kysymys isästä, äidistä tai yksinhuoltajasta. Vanhemmuus merkitsee nimenomaan sitä, että kun lapsi on sairas, joutuu jäämään pois töistä, se tarkoittaa sitä, että ei voi työskennellä täysipäiväisesti, on työskenneltävä osa-aikaisesti. Ja se merkitsee myös sitä, että eläkkeisiin tulee aukko. Miksi? Siksi, että vanhemmuutta ei tunnusteta työksi. Se merkitsee sitä, että vanhemmuus on työaikaa. Jos tätä ei tunnusteta työajaksi, kuten esimerkiksi lasten päiväkodeissa, lasten tarhoissa ja niin edelleen ammateissa, jos näin ei tehdä, niin tässä on aukko ja silloin ei ole minkään sortin tasapainoa yhtään missään. Sen vuoksi on tärkeää klassifioida vanhemmus, klassifioida minä. No, minusta olisi tärkeää, että kaikissa 27 jäsenvaltiossa otettaisiin vastaavanlaiset ammatit, kuten esimerkiksi äh, lastenkoti, päiväkoti, lastentarha, esikoulu ja niin edelleen ja rinnastetaan. Jos me haluamme saada aikaan tässä tasapainoa, niin silloin meidän täytyy äh, myös huomioida meidän verotus- ja talousjärjestelmämme katsoa, mitä etuja on siinä, että jää lapsettomaksi. Lapsettomuus on kaikkein paras verotusmalli ihmisille ja myös kaikkein paras eläkemalli. Niin kauan kuin me emme saa vanhempien ja lapsettomien välillä tasapainoa, niin silloin ei voida ylipäätään puhua tasapainosta. Joten tasa-arvo taloudellisesti ja verotuksellisesti vanhempien ja lapsettomien kesken on se tärkein, mitä voimme tehdä. Ja jos me puhumme lasten tarpeista, tai se kotiin jääminen, mikä on välttämätöntä, niin silloin täytyy myös katsoa lasten kehitysvaiheita. Ja psykologit ovat suositelleet, että kaksi ensimmäistä vuotta last tai pitäisi olla vanhempiensa hoidossa. Ja sitten kolmannesta kuuteen ja sitten seuraava on 7-12 vuotta nämä vaiheet, jos katsotaan lapsen kehitystä. Ja tässä näiden pohjalta me voisimme orientoida näitä meidän äh, malleamme siitä, että miten pitkälti taloudellisesti pitäisi huomioida ja tukea vanhemmuutta. Jos me miettisimme tätä kautta, niin silloin meillä olisi oikeasti mahdollisuus puhua oikeudenmukaisuudesta ja silloin ei aina olisi niin, että vanhemmuus luo ö, aukon eläkkeisiin. Oli kysymys sitten isyydestä vai äitiydestä. Äityys ensimmäisenä kuukausina on tärkeämpää. Sen jälkeen tietyssä vaiheessa vanhemmuus voidaan siirtää myös isälle. Thank you, Mr. Hodge. Kiitos. Ja nyt edustaja Hodge. Dziękuję pani przewodnicząca. To dobrze, że... Kiitos puheenjohtaja. On hyvä, että Euroopan parlamentti, tämä valiokunta ja edustaja Kasa yrittävät täydentää komission alkuperäistä tekstiä. Aihehan on hyvin tärkeä ja myös vaikea. Pitkällä aikavälillä meillä on tässä pulmakohta. Kyse on siitä, voidaanko löytää tasapaino sellaiseen kysymykseen, joka kenties on hyvin vaikeasti tasapainotettavissa, vaikkakin tasapainoa todella tarvittaisiin. Eli täytyy toisaalta äh, tehdä uraa ja toisaalta yhdistää tähän mm, yksityiselämä. Onko tämä mahdollista? Työn yksityiselämän tasapaino tarkoittaa sitä, että pitäisi varmistaa, että käytämme yhtäläisen määrän aikaa sekä työssä että kotona. Maailmanlaajuisesti katsottuna tilanne on aika lailla dynaaminen, noin 50-50 ovat suhdeluut. Kun puhumme perheelämästä ja työelämästä, niin Tähän kysymykseen liittyy lukuisia aspekteja. Euroopassa 60 prosenttia valmistuneista on naisia. Jos katsomme, kuinka moni heistä sitten on työelämässä mukana, niin sitten naisia onkin jo vähemmän. On hyvä, että meillä on nyt tämä tekstikäsittelyssä. Pyrimme sitä parantamaan parlamentissa, mutta pitää kyllä silti muistaa seuraavat asiat. Meidän on kysyttävä itseltämme, tekeekö tämä direktiiviteksti ihmisistä onnellisempia, tyytyväisempiä? Jokaisen jäsenvaltion tulisi huolehtia tiettyjen perusarvojen toteutumisesta – Pitäisi siis edistää tasa-arvoa, mutta kun kyse on todellakin perustavanlaatuisista kysymyksistä, esimerkiksi lastenhoitopalvelujen saatavuudesta, töissä esimerkiksi tarvitaan tukea yrittäjille, on erityisiä tukiohjelmia niille, jotka ovat sairausvapaalla tai vanhempainvapaalla. Hoitajan tehtävä voi kohdistua joko eh, lapseen, vammaiseen lapseen tai muuhun omaiseen. Vanhemmat joutuvat hyvin vaikean tilanteeseen, jos he eivät pysty järjestämään eh, esimerkiksi vanhempiensa hoitoa. Eli pitääkö meidän eh, velvoittaa isät kotiin silloin, kun lapsi tarvitsee rintaruokintaa? Eikö olisi parempi, että äiti voisi silloin olla kotona, jos hän itse niin haluaa. Nyt esimerkiksi kahdesta lapsesta saa sitten lisää sloteja Puolassa korvauksena. Kuitenkin lastenhoitokin maksaa. Haluaisimme, että lastenhoito olisi ilmaista, kun ajattelemme nuoria pariskuntia, jotka etsivät ensimmäistä omaa kotiaan, asuntoa tai taloa, niin Periaatteessa kyse on siis työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta, mutta pelkäänpä, että hyvästä tahdosta huolimatta ei ole mahdollista päästä tavoitteeseen Euroopan unionin direktiivin kautta. Kenties voisimme pyrkiä muutoin luomaan sellaiset olosuhteet, että tavoitteisiin päästäisiin niin, että perhe ja työelämä voidaan yhteensovittaa. Kiitos. Pimenta Lopes. Obrigado, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös esittelijää kaikesta työstä, jota hän on tämän asiakirjan parissa tehnyt. Ja ajatus tässä hän on, että tämä vietäisiin päätökseen direktiivin muodossa. Prosessi tähän mennessä komission asiakirja ja kuinka se on laadittu ja niin edelleen. Ei ole mikään, mitenkään merkittävä. Meillä on koko joukko erilaisia näkemyksiä myös Euroopan parlamentissa ja kaikki tämä johtaa kahteen asiaan. Ensinnäkin Euroopan unionin konsensus on mahdollista vain, jos täytäntöön pannaan neoliberaaleja poliitikkoja, mutta on paljon vaikeampaa saada aikaan äh, konsensusta tällaisessa asiassa. Me näimme sen jo, kun keskusteltiin äh, äitiyslomadirektiivistä. Jos me haluamme politiikkoja, jotka vahvistavat äh, sosiaalisia oikeuksia, niitä on todella vaikea saavuttaa. Todellakin toivon ihan vilpittömästi, että olen väärässä ja toivon, että me todellakin pääsisimme oikealle tielle ja että voisimme parantaa ehtoja Euroopan unionissa tässä asiassa. Erot ovat kuitenkin merkittävät, sen on ihan selvää. Ja mielestäni ne ovat aina olleet aika selvät. Joten kiinnittäisin huomiota seuraavaan asiaan. Meidän täytyy varmistaa, että mikä tahansa direktiivi tällä sektorilla huomioida se, että meillä on tietyt takeet siitä, että oikeuksia jo annettuja oikeuksia ei heikennetä jäsenvaltioissa. Annan tästä esimerkin Portugalista. Jos äh, näitä, nämä ehdotukset täytäntöön pantaisiin Portugalissa, niin ne heikentäisivät niitä oikeuksia, joita meillä nyt on jo lainsäädännössä Portugalissa, ja se ei ole todellakaan haluttavaa. Ensinnäkin nämä ajanjaksot tai nämä ajat, meistä niiden pitäisi olla pitemmät, Ajattelen tässä äitiys, isyys, vanhempainlomaa. Ja niiden tulee täyttää lapsen ja äidin tarpeet, mutta toki myös koko perheyksikön laajemmin. Minusta meidän pitäisi käyttää kansainvälisten järjestöjen suosituksia. Esimerkiksi WHOn suosituksia ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. WHO suosittelee imetystä. Ja tämä on asia, jonka meidän tulee viitata myös tässä, kun määritellään äitiysloman ajanjaksoa. Ja sitten mitä tulee vanhempainlomaan, tämän loman täytyy olla siirrettävissä, eli pariskunnan täytyy voida itse päättää, kumpi sen käyttää. Emmekä me usko, että on mahdollista taata tällainen loma, jos sitä ei makseta sataprosenttisesti. Ja tämän suhteen meidän täytyy olla hyvin kriittisiä. Ja se, että täällä nyt niin kuin rinnastetaan äitiyssairauteen, se on minusta aikamoinen karikatyyri. tällainen äh, vapaus pitäisi maksaa sataprosenttisesti, koska mikä tahansa muu ehdotus äh, rankaisee kahteen kertaan näitä pariskuntia. Keskimäärinhän Euroopassa naiset äh, tienaavat 16-17 prosenttia vähemmän kuin miehet. Jos meillä ei ole 100 prosentin korvausta tänä ajanjaksona, niin Tämähän on selkeä tulon menetys silloin kaikille vanhemmille. Ja tätä ei tapahtuisi, jos korvaus olisi 100 prosenttia. Sen lisäksi 100 prosentin korvaus olisi kannustin miehille varmistaa tai pyrkiä siihen, että ne käyttäisivät tämän vapaansa. Vittaa taas Portugaliin. Siellä vanhempainloma on siirrettävissä. Ja siitä huolimatta meillä on kaikkein suurin miesten osuus. No minkälainen äh, korvausmalli meillä on? No se on 100 prosenttia. Ja me uskomme myös, että tämän jakson tulisi olla välittömästi heti syntymän jälkeen. Ei sitä tulisi jakaa tuonne 10-12 vuoden ajalle. Se ei ole todellista vanhempaan lomaa. Te sekoitatte tämän johonkin muuhun jossa on kysymys siitä, että otetaan vapaata perheen auttamiseksi. Ja tämähän on jo katettu ainakin Portugalin lainsäädännössä. 30 päivää vuodessa voi ottaa vapaata perheestä huolehtimiseen, oli ikä mikä tahansa. Ja tätä ei todellakaan tulisi nyt sekoittaa näihin perhevapaisiin. Täällä on mainittu myös infrastruktuurit, eli rakenteet, jossa voidaan antaa hoitoa, antaa tukea perheille. Täytyy olla julkisia investointeja erilaisiin verkostoihin. joiden pitäisi olla julkisesti saatavilla ja niiden tulisi myös olla ilmaisia. Eli lopuksi vielä me olemme kuulleet täällä puhuttava joustavuudesta. Me todellakin vastustamme tätä joustavuuden käyttöä keinona saada aikaan tasapaino työelämän ja perheelämän. Se, mihin meidän tulisi pyrkiä, on että toimitaan perheen tarpeiden mukaisesti. Ei nyt välttämättä niin, että äh, äh, mieluummin, että vähennetään työaikaa kuin että hajotetaan työaikaa ympäri viikon. No, ja monet sanovat täällä, että van, äitiysloma on ongelma työnantajille, työpaikoille? No, meillä on noin 8 prosentin työttömyysaste. Meillä on määräaikaisia työsuhteita, jotta työnantajat voivat vastata tiettyisiin tarpeisiinsa, joten ja yrityksillähän on vähintään kuusi kuukautta aikaa myös valmistautua siihen, että joku jää lomalle, vanhempainlomalle. Ei sitä nyt tule raskaaksi yhtenä päivänä ja synnytä seuraavana. Joten tässä on ihan tarpeeksi aikaa, jona työnantajat voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin huomioidakseen, että työntekijä on poissa. ja palkata jonkun toisen siihen tilalle sitten siksi ajaksi. Me tarvitsemme myös parempia mekanismeja sosiaaliturvan antamiseksi ja meidän tulee myös huolehtia hyvistä työehdoista kaikille, erityisesti naisille, mutta toki myös miehille. Meidän tulee rohkaista ihmisiä huolehtimaan ja pitämään kiinni oikeuksista, jotka on jo saavutettu. Joten vielä kerran ei riitä, että tämä kaikki saadaan lakikirjaan, jos meillä ei ole mekanismeja, jotka äh, mahdollistavat näiden oikeuksien harjoittamisen, jos ei ole järjestelmiä, joiden kautta nämä oikeudet voidaan todellakin ottaa hyötykäyttöön, silloin ne ovat olemassa vain paperilla. Portugalissa ja todennäköisesti myös muualla Euroopassa näemme yhä enemmän tapauksia, jossa Miehet eivät kykene nauttimaan lainmukaisista oikeuksistaan, koska heillä on pelkona menettää työpaikkansa. Marian Harkin. Ja nyt Marian Harkin. Chair and first... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää David Kasaa hänen hyvin tasapainoisesta lähestymistavataan. Tavastaan. Tarvitsemme äh, riittävän tasoista vanhempain korvausta Tutkimusten mukaan isät eivät pidä vapaita, koska heidän korvauksensa ei ole asianmukaisella tasolla. Jos yritämme rohkaista isiä vanhempainvapaalle, niin tähän kyllä on puututtava. Joustavat työjärjestelyt eivät varmastikaan ole helposti tasapainoisesti ratkaistavissa. ST-kollega totesi, että pitää löytää tasapaino toisaalta eh, työntekijän oikeuksien suhteen ja vaarantamatta yritystä. Sanoisin, että tässä mennään hieman liian pitkälle. Yritysten on oltava kilpailukykyisiä, niiden on oltava myös kannattavia. Suurissa yrityksissä on helpompi ottaa käyttöön tällaista joustoa. Näemme tämän omista kotimaistamme. Suuret yritykset ovat jo ottaneet käyttöön joustavat järjestelyt monissakin yhteyksissä. Paljon vaikeampaa tämä on pk-yrityksille ja mikroyrityksille. Toivottavasti löydämme tässä tasapainoisen ratkaisun. Sitten tarve pitää kansallinen lainsäädäntö mielessä. Portugalin kollega puhui myös siitä, että mikään tässä direktiivissä ei saisi alentaa sitä tasoa, joka on jo saavutettu. Mehän tiedämme, miten kävi äitiysvapaa-direktiiville – emme halua, että tälle ehdotukselle kävisi vastaavalla tavalla. Kun pidämme kaiken tämän mielessä, niin meidän tulee todellakin muistaa kansallinen lainsäädäntö. Meillähän on jo Irlannissa esimerkiksi äh, hoitajien vapaa mahdollisuus. 80 prosenttia hoivatyöstä tapahtuu epävirallisissa äh, puitteissa perheen toimesta ja suurin osa hoitajista on naisia. Me kaikki joudumme joko hoidettaviksi tai hoitajiksi todennäköisesti. Eli kyse on yhteiskunnallisesta kysymyksestä. Näin ollen katson, että todella tarvitsemme eurooppalaista lainsäädäntöä tueksemme. Jotkut kollegat ovat sanoneet, että Euroopan unionin lainsäädäntöä ei tässä tarvittaisi. Olen tästä vahvasti eri mieltä. En tiedä, onnistuuko asian hoitaminen tässä mietinnössä, mutta on tärkeää ymmärtää, että rahoitustuki ei aina riitä. Tarvitaan laadukasta päivähoitoa, sen saatavuutta ja on oltava myös pitkän aikavälin äh, hoitomahdollisuuksia niin, että hoitajat voivat päästä pitkällä aikavälillä tasapainoon työ- ja perheelämän välillä. On hienoa, että olemme voineet periaatteesta päästä äh, yksimielisyyteen, mutta pitää mennä tässä vielä pidemmälle niin, että menemme ikään kuin konkreettisiin kysymyksiin. No sitten tämä lasten yläikärajakysymys ja sitten jos on vammaisuutta tai erityistarpeita, tähän täytyy perehtyä. Ei tämä helppoa ole, mutta siitä huolimatta asiaan on perehdyttävä. Kollegat jo mainitsivatkin, että eläkekysymys, eli se kun ihmiset tekevät hoitotyötä, jäävät pois työstä, he menettävät osan palkastaan, osan sosiaaliturvamaksuistaan ja tällä on sitten äh, vaikutuksia 23 10 vuoden aikajänteellä. Eläkkeet kenties ovat sitten pienempiä. Kenties jonotus on kappaleessa tai jossakin muodossa voisimme tätäkin käsitellä. Pitää yrittää varmistaa se, että tämän päivän hoitajat eivät sitten ole jatkossa niitä köyhiä vanhuksia, ennen kaikkea naisia jotka tilanteesta kärsivät. Haluan kiittää esittelijää ja henkilökohtaisesti olen tyytyväinen siitä, että käsittelemme tätä lainsäädäntöhanketta. Kiitos. Thank you, Madam Soidro. Nyt edustaja Uh, thank you very much. Um, uh... Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijäämme tehdystä ehdotuksista, jotka ovat järkeviä ja tasapainoisia – ne ottavat huomioon äitien, isien ja lasten intressit ja myös työnantajien intressit. Voin tukea useimpia ehdotuksia. Esimerkiksi pidän arvossa sitä, että painotetaan riittävää, riittävän hyviä ja riittäviä lastenhoitojärjestelyjä ja myös se, että taataan asianmukainen tulo ja jotta tämä tällainen tulo olisi jollakin asianmukainen, sen ei tulisi olla yhteydessä sairauslomakorvaukseen, vaan sen pitäisi olla yhteydessä bruttopalkkaan. Joten sen pitäisi olla kuitenkin suht katsoa, miten suhteessa äitiyslomaa ja siis vanhempainlomaa ja pitää maksaa ja hoitajavapaata pitää maksaa tiettynä prosenttiosuutena nettopalkasta. On myöskin kommentteja, jotka liittyvät myöskin vähimmäis osuuteen, 75 prosenttia. Minusta on vähimmäissummana on hiukan liian korkea, joten minä haluaisin esittää tässä jotain vaihtoehtoja. Haluaisin sanoa, että esittelijä tähtää pk-yritysten suojelemiseen. Tästä olen samaa mieltä. Member states should be flexible. Jäsenvaltioiden tulisi voida olla joustavia, joten pitäisi pyrkiä vähentämään hallinnollista taakkaa, joka kohdistuu pk-yrityksiin. Myöskin jos alentaan lasten ikää tässä yhteydessä, vanhempain lomaa varten niin esittelijä puhuu kymmenestä vuodesta komissio 12. Me voisimme lähteä vielä alhaisemmalle tasolle. Minä mieltä, että kahdeksan vuotta olisi riittävää, jotta saavutettaisiin direktiivin tavoite, mutta tämä on minun näkemykseni. On joitakin asioita myös sen lisäksi, joihin pitäisi tarttua. Tulen tekemään tarkistuksia, esimerkiksi hoitajan lomasta ja myöskin tämä vähemmä, vähem, omaisen määritelmä valtiot tulisi rohkaista laajentamaan sitä, että, että hoitajat voivat huolehtia useammista sukulaisista. Tämä vanhempainvapaa on erittäin tärkeä kysymys, että sitä ei voida siirtää. On hyvä ajatus, mutta neljä kuukautta siirtämättömissä olevaa on minusta liian rajoittavaa. Kuten kollegat sanovat, PK-yritysten kannalta tämä on hyvin vaikeaa tässä yrityksessä tarvitsevat enemmän joustavuutta. Haluaisin, että olisi tietty määritelty aika ja jäsenvaltiot tuo sitten myöskin myöntää lisäbonusajan vanhempain vapaasta sellaisille vanhemmille, jotka jakavat nämä vanhempuun, vanhemmuuden vastuut. Tämä olisi rajoittavampi, mutta samaan aikaan motivoivampi. Niin kuin tiedätte, tämä jo toimii esimerkiksi Saksassa, joten ehdotan joitakin tarkistuksia ja toivon, että saamme aikaan hyvän mietinnön, jossa on kompromisseja niin, että voimme keskustella neuvoston ja komission kanssa. Kiitos. Herra Kassa. Ant ensin komissiolta. Onko komissiosta joku paikalle? Herra Olivier, olkaapa hyvä, käyttäkää puheenvuoro. Very much, uh, chair. Um, and... Kiitos puheenjohtaja. Arvostamme kovasti tukea, jota tämä direktiiviehdotus on nyt saanut. Aivan erityisesti, kun varattaisiin äh, vapaata isille ja tässä olisi asianmukainen korvaus, niin tämä todella olisi edistysaskel, kun ajatellaan äh, tasa-arvoa työmarkkinoilla ja kodeissa. On esitetty toissijaisuushuolia. Tässä puitteistossa kuitenkin on tämä huomioitu. EU-tason toimia tarvittaisiin ja yleisesti tässä todellakin noudatetaan toissijaisuusperiaatteen periaatetta. No sitten korvauksen taso. Komissio katsoo, että olisi vähimmäistaso vanhempainvapaassa ja tämä sitten selkeyttäisi ehdotusta. Lopuksi toteaisin vielä, että emme tue viittausta kansalliseen lainsäädäntöön. Esimerkiksi työehtoneuvotteluihin ja määritelmään äh, työntekijästä. Nythän on harkintavaltaa sen suhteen, miten työntekijä määritellään. Uskomme, että jos tämä tähän sisällytettäisiin, niin se johtaisi harhaan ja äh, heikentäisi direktiivin soveltamisalaa. Kiitos. Kiitos. Teidän puheenvuoron saa herra Kasa. Um, Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegat. Olen hyvin tyytyväinen nyt nähdäkseni, että varjo esittelijät ja kollegat hyvin pitkälti ovat samaa mieltä kanssani tästä direktiivistä. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä heidän kanssaan. Meidän täytyy pysyä kunnianhimoisina. Ei kuitenkaan liian. Meidän täytyy kuitenkin olla realistisia. Ja olen aika vakuuttunut siitä, että kun aika on kypsä, niin me teemme hyvää yhteistyötä. Olen nyt kirjannut muistiin kaikki nämä pyynnöt ja tietyt erityishuomio lapsin vanhempiin, joilla on lapsen, joilla on erityisä, erityisiä tarpeita. Ja mitä tulee Ison-Britannian lainsäädäntöön, niin ja myös Portugaliin, niin tässä on tällainen lauseke, joka varmistaa sen, että ne jäsenvaltiot, joilla on paremmat olosuhteet, että niiden millään muotoa ei tarvitse näitä oikeuksia äh, heikentää direktiivin vuoksi. On tärkeää muistaa koko se äitiysloma tarina. Jos me emme ole realistisia, niin sama asia tapahtuu nyt ja me emme halua saada toistoa äitiyslomasaagasta. Joten olkaamme realistisia ja äh, parannetaan äh, tätä äitiyslomadirektiiviä. Aloitetaan jostain, joka on realistinen ja muistakaa, että neuvostossa taisto tulee olemaan äh, tiukka, joten ei liiotella kun esitämme uusia ajatuksia komission ehdotukseen. Muutetaan sitä sellaisella tavalla, että se on todellakin tasapainoinen. Me emme ratkaise kaikkia ongelmia tai äh, esimerkiksi kansallisten jäsenvaltioiden ongelmia. Meidän täytyy löytää minimistandardit, joista voimme sopia. Tämä on hyvä alku, mutta se voi olla alku joka auttaa meitä parantamaan tätä lainsäädäntöä ja ennen kaikkea myös äitiyslomadirektiiviä. Kiitos. Thank you all for this discussion. Kiitos tästä keskustelusta, se oli kovin mielenkiintoista. Tarkistusten jättämisen määräaika on 13. huhtikuuta kello 12 ja hyväksyminen äh, valiokunnassa 11. heinäkuuta ja täysi istunto olettaakseni sitten kesän jälkeen. Tässä sanotaan, että se vahvistetaan jossain vaiheessa myöhemmin, eli emme tiedä. No niin. Tämä merkitsee sitä, että nyt olemme tulleet viimeiseen esityslistan kohtaan tänään, nimittäin yhteisö- ja yhteisvastuutalouden yh- yritysten säännöt. Ja tämä on edustaja Beckerin lausunto, ja olen todellakin otettu siitä, että niin moni on täällä vielä paikalla kuuntelemassa. Danke, Frau Vorsitzende, danke alle, die noch Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille niille, joilla on vielä hieman aikaa jäädä kuuntelemaan. Kiitoksia kaikille varjoesittelijöille tästä lausunnosta. Kiitokset kaikista näistä rakentavista keskusteluista esimerkiksi Mastalkan kanssa, joka on vastuuhenkilö jurivaliokunnassa. Ja kiitän myös EPRS tutkimus, parlamentin tutkimusyksikköä erinomaisesta tutkimuksesta koska nämä sosiaaliset yhteisöt, vastuutaloudet ovat erittäin tärkeitä. Vuodesta 2008 lähtien ne ovat osoittaneet nimittäin kasvua. Sosiaaliset palvelut työllistävät noin 10 prosenttia kaikista työntekijöistä Euroopassa ja ovat kriisin alusta lähtien jopa 1,8 miljoonaa ihmistä on palkattu kriisin alkamisen jälkeen tähän. Sosiaalinen yrittäjyys jo on sellaista, että annetaan tukea niille, jotka ovat huonommassa tilanteessa. Ja että esimerkiksi sosiaaliset toimet ja ympäristön suojelu eivät ole ristiriidassa keskenänsä, vaan on erittäin tärkeää, jotta markkinataloudesta voidaan tehdä vielä sosiaalisempaa, koska yhteisötalous on osa ö, markkinataloutta. Ja sen vuoksi me haluaisimme kaikille sosiaalisille yrityksille, yhteistalousyrityksille oman statuksen. Tässä on kaikenlaisia. Sillä on osuuskuntia, on säätiöitä, on osakeyhtiöitä, on kommandittiyhtiöitä ynnä muuta. Ja nämä ovat sit, siltä osin tärkeitä, että nämä ovat kiinnostavia nuorille ihmisille, nuoret ihmiset, joilla, jotka haluavat toteuttaa sosiaalisia ja ympäristötavoitteita ja näkökulmia. Eli minun lausunnossani sanon, että kyllä yhteisötalouden yrittäjyydelle ne ovat yrittäjyyttä, jossa pitkälti yritetään uudelleen investoida näitä tuloja niin, että voidaan vielä paremmin toteuttaa sosiaalisia tarpeita. Me uskomme, että yhteisötaloudelle pitäisi antaa jonkinnäköinen äh, merkki, tällainen eurooppalainen äh, eettinen merkki. Minusta olisi myös äh, hyvä, että me huomioisimme, että yhteisötalous toisi ihan nähtäviä tuloksia ja kun me katsomme, minkälaisia yrityksiä tässä on, niin voin mainita muutaman ö, esimerkin. On olemassa esimerkiksi Caritas, hotelli ja Caritas, tällainen tapahtumien ö, catering-yritys. No mikä tässä sitten on sosiaalista ja yhteisötaloutta? No Caritas käyttää hyvin pitkälti nimenomaan työttömiä työntekijöinä Eli sillä tavalla pitkäaikaistyöttömät tavallaan irrotetaan heidän hätätilanteestaan työhön. Tai esimerkiksi pyörien korjauksia, television korjauksia, jolla ei tietenkään ole mitään tällaista sosiaalista taustaa, mutta siinä käytetään, Karitas käyttää entisiä vankeja työntekijöinä. Ja sillä tavalla tällä on sosiaalinen vaikutus yhteiskuntaan. Ja tämä on valtavan suuri vaikutus. Ja äh, toki ihan rehellisesti sanoen, silloinhan ne säästävät meidän valtioittemme sosiaalibudjettia. Eli tällä tavalla näille ihmisille annetaan myös sosiaalinen ja yhteiskunnallinen asema ja merkitys, kun he voivat tehdä työtä. Sitten on esimerkiksi tällaisia rintasyöpädiagnostisointikeskuksia, jossa tehdään näitä rintojen testauksia ja tätä, näitä tekevät sokeat ihmiset. Ja toki myös ihmisiä, jotka toimivat sairaanhoidon alalla. Mutta kuitenkin Nämä ovat hienoja esimerkkejä ja me vaadimme tässä lausunnossa sitä, että tuettaisiin yhteisötaloutta myös kansallisella ja alueellisella tasolla, e, että EUn tätä ja hallitukset tätä, näitä tukisivat. Sitten on yksi ehdotus, joka ei ole saanut konsensusta, mutta haluan teille kuitenkin sen vielä esitellä. Nimittäin se, että meillä olisi tällainen eurooppalainen merkki, jossa yhteisötalouden yritykset saisivat tällaisen eettisen merkin. Kysymys on rahasta, joka tulee yksittäisiltä investoinneilta näil, yrityksiltä, näille yhteisötalouksien yrityksille. Niitä on satoja tuhansia Euroopassa, eikä investoija voi valvoa, onko tämä nyt ihan oikeutettu yhteisötalouden yritys vai ei. Eli jos me haluamme rahaa myös yksityiseltä investoijilta, investoijia, jotka hakevat vähemmän voittoja, mutta sillä tavalla, että voittoa tulee, mutta tällaisista oikeudenmukaisista yrityksistä. Ja silloin tämä tällainen eettinen merkki olisi hyvä. Lopuksi vielä pyydän teiltä teidän tarkistuksianne 19. huhtikuuta kello 17 mennessä. Kiitos. Thank you, Mr. Becker. Then I'll give the floor to... Uh... Ja puheenvuoron saa nyt Julian Pavel. I would like to apologize. Kiitos. Haluaisin pyytää anteeksi kollegani Havi Lopesin puolesta sitä, että hän on estynyt tänään. Hän oli sopinut tapaamisesta Euroopan eh, ammattiliittojen kanssa kentissä. Ensinnäkin haluaisin nyt kiittää kaikkia tehdystä työstä, kahta esittelijää sekä jurista että emprovalikunnasta. Tämä meni yli vuoden. Tässä on järjestetty työtä valiokunnissa tämän oma-aloitteisen esityksen osalta, jossa kummallakin valiokunnalla on toimivaltaa. Esillä olette valinneet oikein sen, että he kiinnittävät huomiota siihen selvitykseen, joka liittyy E, eurooppalaisen lisäarvoon, joka täällä on jo mainittu, tuo selvitys, jonka pitää seurata mitä tahansa omailoitteista, lainsäädäntöstystä, lainsäädäntöesitystä, sitä, että tällaisen sertifikaattijärjestelmän luominen tuotteille ja palveluille, joita tarjotaan yrityksissä, joita katsotaan me täyttävän vaatimukset joko yhteisö- tai yhteistalon vastuutalouden yrityksinä on asia, joka pitäisi hoitaa kansallisella tasolla. junin esittelijä katsoo, että pitäisi olla järjestelmä, josta, johon yritykset voivat vaihtoehtoisesti liittyä ja tarjoaa suosituksen kriteereistä ja vaatimuksista, että täytyy seurata tämän määrittelemän ylläpitämisessä. Empilin esittelijä esittää samaa tarvetta, mutta kiinnittää huomiota siihen, että toimeenpanokustannuksia pitäisi pitää mahdollisimman alhaisina yritysten kannalta. Tässä tämän huomiota siihen, että pitää olla mahdollisuuksia saada rahoitusta tämän tyyppisille yrityksille. Olemme yhtä mieltä ehdotuksista, joita esittelemme on tehnyt täällä työllisyysvaliokunnassa, mutta uskomme, että olisi välttämätöntä täydentää sitä joillakin tarkistuksilla, jotka menisivät seuraavaan suuntaan. Vahvistetaan vetoomusta komission suuntaan luodaan tuliset eurooppalaiset puitteet, jossa olisi tällainen sertifikaattijärjestelmä, joka varmistaisi sen, että tällainen yrityslaki täyttää eh, ehdollisuudet edullisuutta voi saada aikaan kasvua sisämarkkinoilla. Yritykset, joiden toiminta menee pitämälle kuin taloudellinen hyöty yrityksiä, myöskin ne, jotka ovat todellisia yhteisä, yhteisvastuutalouteen perustuvia yrityksiä. Se, että voidaan rahoittaa yhteisiä yhteisvastuutalouteen perustuvia yrityksiä Euroopan ja kansallisella tasolla on hyvin tärkeää. mekin huomiota kenties, että siihen tarvitaan kiinteistä toimenpiteitä, jotka liittyvät siihen, että nämä yritykset voisivat saada päästä julkisille markkinoille ja osallistua julkisiin hankintoihin. Tätä kautta niin arvokasta työtä voidaan edistää niin, että voidaan saavuttaa tavoite, joka liittyy Euro 2020 tavoitteita, täysi työllisyysköyhyyden torjuminen ja sosiaalisen osallistuvuuden edistäminen. Olemme vakuuttuneita siitä, että meidän tarkistuksemme täydentävät työtä, jota esittelijä on tehnyt, joka on ollut hyvää työtä tämän lausunnon osalta. Olemme tarvitsemaan yhteistyötä saman aikaan hyviä ehdotuksia, joissa on poliittisia suosituksia, jotka koskevat tätä sektoria Euroopassa. Thank you, madam. Kiitoksia. Rova McIntyre, olkaa hyvä. Thank you. Um... Kiitos. Ensin pahoittelen, että Jana, joka on varjoesittelijämme tässä aiheessa, ei voi tänään olla paikalla. Hän haluaisi kiittää esittelijää ei pelkästään tästä ehdotuksesta, vaan myös sitoutumisesta – kuunnella ja tehdä yhteistyötä muiden varjoesittelijöiden kanssa tässä aiheessa. Tuki yhteisö taloudelle varmasti on kannattava aloite. Kun kyse on yrittäjyydestä, niin tämä on yksi tapa huomioida paikallisyhteisöjen tarpeet EU-ssa. Yhteisötalousyritykset usein tekevät työtään myös hyvin työvoimavaltaisella alalla ja näin edesauttavat työllisyyttä ja talouskasvua. Janan tavoitteena on varmistaa, että merkki ei mm, vääristäisi tilannetta. Merkin saamisen muodollisuuksien tulisi olla hyvin vaatimattomat. Olisi parempi huomioida myös julkisissa hankinnoissa yhteisötalouden yritykset paremmin. Me emme halua luoda eh, eriarvoisuutta tavallisten yritysten suhteen. Jana mainitsisi myös sen, että on tarpeen luoda sellainen ympäristö, eh, jossa yritykset voivat eh, toimia ja huomioida myös yhteisötalouden vaatimukset. Hän tekee tästä myös tarkistuksia. Jana mielellään tekee jatkossakin yhteistyötä tämän aiheen tiimoilta. Lisäisin vielä tähän muutaman sanan omasta puolestani. On hienoa nähdä, että Heinz Becker työstää jälleen yhteisö- ja yhteisvastuutalouden kysymyksiä. Hän on tällä alalla pätevöitynyt. Olemme tehneet hänen kanssaan työtä aiemminkin näissä aiheissa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa esimerkiksi toimii yritys, joka käyttää nimenomaan yhteisötalouden yrityksiä, on tarpeen huomioida yhteydet perinteisten yritysten ja toisaalta yhteisötalouden piirissä toimivien yritysten välillä. Täytyy antaa mahdollisuuksia myös mm, käyttää tätä merkkiä niin, että ihmiset, jotka haluavat tukea tätä merkkiä tietävät, että työtä on tehty yhteisötalouden piirissä ja se on hyvin arvokasta työtä. Tuen esittelijän mietintöä. Madam Harkin. Rova Harkin. Chair. And... Kiitos puheenjohtaja. Saanko kiittää esittelijää hyvästä työstä ja olen yhtä mieltä hänen kanssaan, lähes kaikkien muidenkin puhujien kanssa tästä yhteiskuntavaikutuksesta, joka on yhteisö- ja yhteisvastuutalouden yrityksillä. En aio toistaa mitään siitä, mitä täällä on jo todettu. Esittelijä on viisaasti nimenomaan kulkea tällaisen äh, sosiaalisen äh, merkinnän äh, suuntaan, eikä minkään EU-laajuisen oikeudellisen muodon puolesta, koska komissio ehdotti tällaisia erilaisten yleisiä yritysmuotoja, 2006 ja myöskin 2012 tällaisen eurooppalaisen säätiön säädöstä, mutta ne eivät sopineet tähän, tähän toteutuksessa näille ei ollut riittävää tukea. Joten minusta esittelijä on viisas nyt, kun ei pyri etsimään tällaista oikeudellista ratkaisua. Kun me katsomme omaa päätösasemaa vuodelta 2015, joka koskee sosiaalista yrittäjyyttä ja yrityksiä. Puhumme siitä, pitää helpottaa mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin ja myöskin parantaa mahdollisuutta saada rahoitusta. Ja emme vaan muista, että olisimme keskustelleet silloin tästä eurooppalaisesta eettisestä merkistä, mutta se on voinut olla esillä. Minä olen sen puolesta, että kehitellään tällainen sosiaalinen merkki, ja on totta, ei pidä olla liikaa byrokratiaa, mutta kuitenkin sen pitää olla kuitenkin sitä, mitä sen väitetään olevan. Ja tämä, että helpotetaan mahdollista osastoa julkisiin hankintoihin on erittäin tärkeää, mutta kuulin, mitä täällä juuri todettiin, mitä siis Janska puhui myös siitä, että meidän pitää olla varovaisia ajatellen muita yrityksiä kuitenkin lainsäädännössä, joka koskee julkisia hankintoja, on eri Eh, tasoja, erilaisia mahdollisuuksia osallistua niihin, joita varmaan löytyy jokin ratkaisu. Ja olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siinä, miten pitää nähdä EU-laajuinen rahoitus. Ja olen aikomassa tehdä rajallisen määrän tarkistuksia tähän. Kiitos. Ja Rova Soitrovaa, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. I think that uh, Europe... Kiitos. Hyvä kollega Becker, teidän mietintönne voisi olla erittäin hyödyksi koska on erittäin tärkeää tukea, rohkaista näitä Ja myös tämä eurooppalainen merkki voisi olla minusta hyvä. Ja tässä se pitäisi olla mahdollisuus joustoon jäsenvaltioille yksityiskohtien suhteen. Toivon, että meillä on tietyt puitteet, jotka tukisivat toimia jäsenvaltioissa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ja nyt, onko herra Klein täällä vielä pääosastolta. Ehkä hän haluaa lisätä vielä jotakin, olkaa hyvä. Thank you, uh, thank you very much uh, for this. Uh... Kiitos. Kiitos tästä keskustelusta. Muistutan ensin, että komissio on nostanut yhteis- ja yhteisvastuutalouskysymyksen hyvin korkealle listallaan. Jo monta vuotta komissio on työstänyt sekä juridista että rahoitustukijärjestelmää yhteisö- ja yhteisvastuutalouden yrityksille. Meillä on myös asiantuntijaryhmä, jonka toimia tällä hetkellä jatketaan. Vuonna 2013 toteutimme tutkimuksen. Silloin kartoitimme yhteisö- talouden yritysten toiminta kaikissa EU-valtioissa osana sosiaalista bisnesaloitettamme. On mainittavaa, että silloin kun kartoitusta tehtiin, niin halusimme nostaa esille kansallisia merkkijärjestelmiä. Tällä hetkellä äh, kertomusta päivitetään ja päivitetty kertomus on saatavissa äh, vuoden vaihteen tienoilla. Olen täysin samaa mieltä siitä, että tulee koordinoida työtä, jotta voimme rahoitusasiat hoitaa kuntoon esimerkiksi rakennerahastojen, eri rahastojen kautta. On käytettävä myös yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia sekä alueellisella että paikallisellakin tasolla hyödyksi. Yksikkömme ovat sitä mieltä, että Tarvitaan tukea Euroopan tasolla, mutta kuitenkin on kunnioitettava moninaisuutta eri jäsenvaltioissa ja myös niiden perinteitä. Mikä tahansa merkki on luotava niin, että eri sidosryhmät ovat täysin mukana tässä prosessissa jäsenvaltioissa, myös alueellisella tasolla. Katsomme, että tällaiset sidosryhmät ovat kaikista tietoisimpia niistä haasteista, joita yhteisötalouden yrityksillä on edessään, ja ne voivat myös edistää muutosta. Kiitos. Thank you for your... Kiitos kommenteista. Esittelijä, olkaa hyvä. Haluatteko sanoa jotakin vielä? Haluaisin Voisin vielä kerran kiittää <clears throat> valmiudesta käyttää tarkistuksia, joiden kautta voidaan tätä lausuntoa vielä parantaa. Haluan erityisesti kiittää rohkaisevista ja motivoimista kommenteista Roy McIntyre, Haaken ja, ja herra Aguilar tässä välittivät. Ja olen totta kai iloinen komission kannanotosta. Voin vakuuttaa tämän yhteisötalousyritysaloitteen käynnistäjänä, että valmistelevaa työtä on jo tehty voimakkaasti ja olen iloinen siitä, kun kuulen, että tätä nyt arvioidaan uudestaan ja tätä kautta vahvistetaan tavallaan sitten tätä tilannetta näin yritysten osalta. Kiitoksia vielä kerran yhteistyöstä. Thank you, Mr. Kiitos, herra Becker. Määräaikatarkistuksella on siis 9. huhtikuuta kello 17. Ja tämä tullaan hyväksymään 17. toukokuuta täällä työllisyysvaliokunnassa ja vastuuvaliokunnassa 20. kesäkuuta. Kiitokset tästä ja kiitokset siitä, että olette olleet täällä näin loppuun asti, ainakin jotkut teistä, joten kiitokset. Ja se merkitsee sitten sitä, että tämä kokous on nyt päättynyt. was an interesting debate uh, to the very end.